omien kansalaistensa puolesta, mutta myös se hyödyttää kaikkia niin tuon alueen vakautta kuin muita, meitä muitakin. Grazie commissario. Comun- Kiitoksia rouva komissaari. Ja toteaisin, että meillä olemme saaneet päätöslausuman luonnoksen asiasta. Tämä keskustelu on päättynyt. Äänestys on huomenna. Seuraava kohta esityslistalla on komission varapuheenjohtajan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausumaa asiasta AIDS, HIV ja 18. kansainvälinen AIDS-konferenssi, joka pidetään Viinissä 18.23. heinäkuuta tänä vuonna. Ja annankin saman tien puheenvuoron uh, Ashtonille. Kiitos puhemies. Hyvät parlamentin jäsenet, olen mielissäni siitä, että voimme nyt keskustella tästä aiheesta. Se on hyvin ajoitettu tässä esityslistalla, sillä tuota pikaa järjestetään aihetta koskeva konferenssi. HIV ja AIDS aiheuttavat valtavaa kärsimystä ja nämä vaikutukset tuntuvat voimakkaammin sellaisissa tilanteissa, joissa ihmisoikeuksia ei kunnioiteta. HIV-tartunta on erityisen vakava asia silloin, kun siihen liittyy esimerkiksi naisten ja lasten seksuaalista hyväksikäyttöä. HIV-tartunnan saaneet pelkäävät usein avun hakemista, sillä he pelkäävät leimautumista. Joskus joissakin maissa uhkaa myös vankilaan joutumisen pelko – ja äärimmäisissä tapauksissa myöskin kuolemanrangaistus. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille myös HIV-tartunnan saaneille ja kaikille on taattava mahdollisimman hyvä fyysinen ja mentaalinen terveys. On oltava tarjolla informaatiota ja tehokkaita hoitovaihtoehtoja. Ihmisiä ei pidä syrjiä tämän taudin perusteella. Tiedämme, että joissakin maissa HIV-tartuntaa käytetään siten, että pakola- turvapaikanhakijoille ei haluta myöntää turvapaikkaa tällä perusteella. Lapsia ei aina oteta kouluun, jos heillä on tartunta ja niin edelleen. EUn on oltava HIV-tartunnan saaneiden ihmisten etujen puolustaja. Marraskuussa 2009 neuvosto hyväksyi julkilausuman, joka koskee HIV tartunnan saaneita ja heidän, ihmisoikeus, heidän ihmisoikeuksiaan. EU on hyvin aktiivisesti puolustanut HIV-tartunnan saaneiden oikeutta matkustaa. Heidän on saatava matkustaa, tulla maahan, poistua maasta vapaasti. He eivät muodosta uhkaa kansanterveydelle ja siksi olemme mielissämme siitä, että Yhdysvalloissa ja Kiinassa on äskettäin muutettu matkustussäännöksiä sallivampaan suuntaan. Viime kuukausina EU on sekä Brysselissä että kumppanimaissa käsitellyt tätä aihetta. EU on ilmaissut huolensa siitä, että seksuaalisen käyttäytymisen – kriminalisointia. Esimerkiksi Ugandassa ja Burundissa, Malawissa on esiintynyt ja Senegalissa on ollut äskettäisiä huolestuttavia tapauksia. EUn työkalupakkiin kuuluu se, että kaikkia ihmisiä ja heidän ihmisoikeuksiaan pitää kunnioittaa riippumatta heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan tai tautitilanteesta. Kiitoksia. Grazie. Iniziamo il dibattito con gli oratori a nome dei Kiitoksia. Alkaa keskustelu. Alkaa ryhmien puheenvuorolla ensin GPPn e puolesta. Rouva Kolarska-Robinska, kaksi minuuttia. E, dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Bardzo chcę podziękować. Kiitos, rouva puhemies. Haluaisin kiittää Parantar Ashtonia siitä, että hän on tullut tänne paikalle, vaikka muut katselivat jalkapalloottelua. Mutta meidän keskustelumme on tärkeä kyseessä on hyvin kivulias asia. Ja vaikka viime vuosina on edistytty hoidossa ja ennaltaehkäisyssä, niin meillä on ainoastaan viisi vuotta aikaa päästä vuosituhannen kehitystavoitteisiin ja vähentää hoiveen ja aitsin leviämistä, mutta kuitenkin uudelle vastatartunnan saaneiden määrä kasvaa, erityisesti joissain päin maailmaa ja erityisesti joissain yhteiskuntaryhmissä ja naisten ja tyttöjen keskuudessa. Ja siksi me haluamme antaa tukemme erityyppisille toimille, ensinnäkin lainsäädäntötoimille, jotta voidaan kannustaa maita, joissa AIDS on erityisen suuri ongelma – että siellä olisi oleelliset toimintasuuntamat käytössä. Ja pitää saada käytäntöön myös lainsäädäntöä, joka estää syrjinnän, jotta voidaan suojata näitä ihmisiä. Haluamme korostaa myös koulutusta, koulutukseen pääsyä ja tiedonsaantia niin, että syrjinnästä tulee hyväksyttävyyttä ja että ihmiset ymmärtävät heitä. Tämä on tärkeää sekä vähemmän kehittyneissä maissa että kehittyneissä Euroopan maissa. Koulutuksen lisäksi haluamme korostaa sitä, kuinka tärkeää on saada tiettyjä lääkkeitä. Esimerkiksi tänä syksynä saamme sopimuksen vapaakaupasta Intian kanssa – ja yksi suurimpia ongelmia, mikä Intiassa tuli esiin, oli se, että Intiassa tuotetaan halvalla lääkkeitä aitsia vastaan. Ja tämän sopimuksen jälkeen tuotanto voi vaikeutua. Cashman per tre minuti. Kiitoksia kolme minuuttia sd uh, Baroness Ashton, puhemies. Baroness Ashton, kun kuuntelin teidän, teidän avauspuheenvuoronne, äh, sanoin, ajattelin, että voin mennä kotiin. Työ on tehty. Juuri kuuntelin jotakuta äh, tässä parlamentissa teidän paikallanne, joka ymmärtää että se, että mitä me olemme tehneet ja mitä me teemme, vaan ei, se ei riitä, vaan että meidän täytyy tehdä, jotta voisimme suojata näitä haavoittuvimpia. Siksi olen hyvilläni, että parlamentti on halunnut ottaa tällaisen oikean lähestymistavan, koska silloin kun on oikeuksia, niin silloin oikeuksia voidaan panna täytäntöön kansalaisyhteiskunnassa, jotka, jotka toimii teidän puolessanne, tai niitä voidaan panna täytäntöön hallituksen voimin. Ja puhun myös parlamentin esittelijänne jossa äh, kun puhutaan vuosituhannen äh, kehitystavoitteista, AIDS ja HIV, äh, tartuntojen määrä nousee noin 33 miljoonaa ihmistä e-, elää HIV ja AIDSin tartuntana. 2008 2,7 miljoonaa ihmisiä, ihmistä sai tartunnan Useimmat näistä etelä, äh, Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, ja no, heistä 60 prosenttia oli naisia ja nuoria tyttöjä. Noin selvästikin on niin paljon vielä tehtävissä, tehtävä meidän täytyy saada ihmisten tietoon heidän omista mahdollisuuksistaan ja, ja myös siitä, että jotkut yrittävät pakottaa heitä johonkin. Ei, tämä koskee erityisesti miehiä ja, ja näitä jotka ovat seksityöläisiä, jotka ei ole muita mahdollisuuksia kuin äh, allistua toisten vaatimuksiin. Siksi meillä on erityisen hyvilläni, että olemme viitanneet myös niihin, jotka ovat äh, äh, näiden kohteena. Täällä on erilaisia tartuntatasoja niiden joukossa, jotka ovat seksityöläisiä, miehet, jotka, miehet, jotka ovat sukupuoliyhteydessä miesten kanssa. Ja öö, sitten vangit ja suonensisiä huumeita käyttävät ja sitten liikkuvat työntekijät, lähes kaikilla alueen maahanmuuttajat. Esimerkiksi Ukrainassa ja, ja Venäjällä ja muissakin maissa on, on epi, taso on epidemian tasolla. Mutta tämä ei ole pelkästään kielteinen tarina. EU on johtanut tässä asiassa. Me jatkamme johtoasemassa ja toivottavasti jatkamme sitä tässä sitten Viinin kokouksessakin, mutta Täytyy sanoa, että kaikkea, näiden tilastojen takana, josta puhutaan miljoonista, kuvitellaan, että siellä on kuitenkin yksi elämä, jota koskee tämä todellisuus elää hoiven ja AIDSin oloissa. Viime edelliset sukupolvet, siinä on äh, sukupolvia menetetty, on menetetty vanhempia, rakastettuja sisaria ja veljiä. Henkiä on menetetty, kun toinenkin on mennyt. Se on pelkkää haaskausta. Se on täydellistä elämän haaskausta, eh, kun, kun kuitenkin virus olisi voitu ennaltaehkäistä. Kiitoksia. Grazie per il gruppo dell'Alleanza dei Democratici. Kiitoksia sitten Alderyhmän puolesta Rova Intsveld, neljä minuuttia. Uh, Kiitos puhemies. Ensinnäkin kiitän Barintar Ashtonia hänen puheenvuorostaan ja Kolarska ja Cashmania kollegoja heidän sanoistaan. Ja aivan täysin voin yhtyä siihen, mitä aiemmin on jo sanottu. Yksi näistä viimeisistä asioista, mistä Cashman puhui, on se, mihin tartun, nimittäin se, että tauti on ehkäistävissä ja tämä on juuri se, mikä minua turhauttaa. Hyvin edullisesti ja helposti voitaisiin estää niin monia HIV- ja AIDS-tapauksia voitaisiin estää niin paljon kurjuutta. Avainsanoja stigma. Kolaska mainitsi syrjinnän ja myöskin Ashton sen otti esille. Jopa EUn sisällä on tällaista leimautumista, stigmatisoitumista. monissa jäsenvaltioissa homoseksuaalit eivät saa luovuttaa verta. On sellaisia jäsenvaltioita, jotka kaikkien periaatteidemme vastaisesti vaativat ihmisiltä todistusta siitä, että heillä ei ole HIV-tartuntaa ennen kuin heidät päästetään maahan ja EU-hun. Ja tämä tapahtuu EU:ssa, joka pyrkii kertomaan muille maille maailmassa, miten pitäisi toimia. Jos vaadimme, että Yhdysvalloissa tehdään jotakin parannuksia, niin samaa on vaadittava myös EU-mailta. Stigman lisäksi ongelma on ahdasmielisyys, joka liittyy sukupuolimoraaliin, jos nyt näin voisi sanoa. Olen aina järkyttynyt, kun saan tietää, että tässä talossa on ihmisiä, jotka eivät pysty tukemaan tällaista päätöslauselmaa, josta huomenna äänestämme, koska siinä on kyse naisten seksuaalista itsemääräämisoikeudesta ja syntyvyyden säännöstelyn oikeudesta. Jos kaikki tämän talon jäsenet pystyisivät tukemaan tämän tyyppistä ajattelua, niin silloin pääsisimme jo vähän pidemmälle. En ymmärrä, miten voidaan olla tätä mieltä ja sitten katsoa, silmiin niitä ihmisiä, etupäässä naisia, jotka kärsivät näistä kammottavista sairauksista, näistä vammauttavista sairauksista. Tälle pitää yksinkertaisesti saada tehtyä jotain. Yhä useammat naiset kuitenkin huomaavat, he ymmärtävät, että he itse määräävät ruumiistaan ja kehostaan, ei pelkästään EUn ulkopuolella, vaan myös täällä EUn rajojen sisällä. Kaikki tämä on sellaista, mikä ei maksa penniäkään sen toteuttaminen. Koulutukseen pääsy, terveyspalveluiden saatavuus ovat ihan perusasioita. EUssa niitä pidetään perusihmisoikeuksina ja se on tullut esille myös tämän päivän keskustelussa. Miksi haluamme sitä kieltää tämän joilta kuilta muilta? Ei kyse ole mistään palveluksesta, jonka voi tehdä toiselle, vaan kyse on perusoikeuksista. Jos ajatellaan EUn ulkopuolisia maita talouskriisin kurimuksessa, niin eikö nyt olisi niin, että terve työvoima on ensimmäinen perusedellytys talouden tervehtymiselle? Haluankin vedota niihin maihin, jotka harkitsevat leikkauksia budjettiin kehitys apumäärärahoista ja kansanterveysmäärärahoista, että näiden asioiden on oltava etusijalla. Ei pidä ajatellakaan budjettileikkauksia näissä, vaan meidän täytyy tukea sellaisia maita, jotka tukea tarvitsevat. Ja tämä on myös kansallisten hallitusten EU:ssa ymmärrettävä. Lopuksi vetoan kaikkiin, kaikkien ryhmien kaikkiin jäseniin parlamentissa, että he kannattavat huomista päätöslauselmaa. Grazie per il gruppo Verde. Kiitoksia vihreiden ryhmän puolesta Ruva Hautala puolitoista minuuttia. Uh, thank you very much. Uh. Kiitoksia puhemies. Minä täysin mittaista tuen sitä, mitä kolme edellistä kollegaa edellinen on sanonut hoivesta ja AIDSista ja kiitän myös korkea edustaja hänen konseptistaan tässä asiassa. Minusta tämä päätöslauselma, jonka hyväksymme huomenna, tulee olemaan hyvän, hyvin tärkeä osa kahdeksassa osa tätä Viinissä pidettävää konferenssia tässä kuussa myöhemmin. Ja siellä voimme todellakin painottaa sitä, miten tärkeää on, että Euroopan unioni aikoo tehdä työtä näiden maiden kanssa, joissa edelleenkin on lakia, lakeja ja politiikkaa, jotka ovat todellisia esteitä ihmistä, ihmisten huolenpidon edessä joilla on HIV tai AIDS ja toivottavasti. Ja ne esteet koskevat nimenomaan tämän taudin ennaltaehkäisyä. Ja meidän päätöslausunnossa me sanomme, että on edelleenkin 106 maata, joissa tätä käytäntö vallitsee. Ja tämä on todellinen, todella iso juttu meidän ulko- ja kehityspolitiikassa, että painotamme sitä, että me tarvitsemme näyttöön perustuvaa konseptia HIV- ja AIDS-asiassa meidän täytyy luopua ennakkoluuloista ja, ja syrjinnästä, joita edelleen harjoitetaan. On edelleenkin surullista, kun joudumme näkemään, että monet maat edelleenkin kriminalisoivat samaa sukupuolta olevien ihmisten sukupuoliyhteyden. Ja meidän täytyy sanoa näille maille, että ei ole tämä sellainen, joka voidaan, jota, joka voidaan hyväksyä pelkästään perinteinen kulttuuripohjalta. On kysymys siitä, että kohdellaan ihmisiä säällisellä tavalla ja se on heidän oikeuksensa, oikeutensa valita oma elämänsä omalla tavallaan. Kiitoksia. Sitten Guen puolesta Rova Matias, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Hyvä korkea edustaja. Kaikki on jo oikeastaan sanottu, mitä halusin sanoa. 2008 vuonna kaksi 7 miljoonaa ihmistä sai HIV-tartunnan ja 2 miljoonaa ihmistä kuoli. Nykyään HIV-tartunnan saaneita on miljoonia ja kaksi kolmasosaa heistä ei pysty saamaan hoitoa. Arvioidaan, että Saharan eteläpuolisessa Afrikassa olisi yli 22 miljoonaa tartunnan saanutta. Ja erityisesti naisia tämä tauti vaivaa. Eilen ja toissapäivänä on käsitelty paljon sitä, kuinka tärkeää olisi saada ehkäisyä käyttöön. Ja komissiokin voi vaikuttaa siihen suuntaan, että ymmärretään kuinka tärkeä, merkittävä kansanterveysongelma tämä tauti on. Ja on selvää, että myös EUn sisällä HIV-tartunnan saaneita syrjitään ja sellaisia, joiden seksuaalinen suuntautuminen ei ole normaali niin sanotusti. Seksuaaliterveysohjelmat ja ehkäisyohjelmat ovat hyvin tärkeitä ja niiden leikkaaminen kehitysmaissa ja kehittyvissä maissa on heikentänyt tilannetta. EUn täytyy tunnustaa, että tekemistä on sen rajojen sisällä, mutta myös ulkopuolella ja meidän kaikkien on toimittava. Kiitoksia. Sitten alkaa keskustelu muiden puhujien voimin. Ensimmäisenä herra Kalle kaksi minuuttia. Eh, Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää parantar Ashtonia tästä hyvästä työstä ja siitä, että lyhyessä ajassa hän on tästä asiasta hyvin kertonut. Minulla on kokemusta hivistä ja aitsista ollut jonkun verran. Tuolloin olin vapahtustyössä Malavissa. Näin tuhon ihan itse lasten ja aikuisten keskuudessa. Siellä on 12 miljoonaa väestöä, 42 vuotta on elinien odote ja aitsia on enemmän kuin missään muualla. Valtava määrä lapsista kärsii aitsista. 26 000 kuolee vuodessa, 80 000 saa tartunnan vuosittain ja ainoastaan 50 prosenttia niistä, jotka tarvitsevat lääkkeitä saavat niitä. Eli tässä on ryhdyttävä ensinnäkin lääkehoidon antamiseen ennaltaehkäisevästi ja sitten hoidon osalta. Toisaalta tarvitaan koulutusta, jotta ihmiset tietävät, miten voidaan ehkäistä ja voivat suhtautua ymmärtäväisemmin niihin, jotka ovat tartunnan saaneet. Ja sitten kolmanneksi, niin kuin Parantor Ashton sanoi, on päästävä eroon tietystä käytänteistä, jotka antavat eh, tietyissä heimoissa joillekin oikeuden kohdella nuoria naisia ja tyttöjä ihan miten haluavat. Tämä pitää lopettaa ja ehkä EUn kautta voidaan päästä eroon näistä perinteistä toimintatavoista. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että tässä on tehtävä yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa, sillä minä havaitsin Maravissa kun joka päivä ostin sanomalehden, niin sieltä löytyi lehtijuttuja, jossa valitettiin, että kansalaisjärjestöt eivät tee yhteistyötä paikallisten kanssa, jottei vaikuttaisi siltä, että olemme kolonialisteja kulttuurissa mielessä. Pitää tehdä yhteistyötä ihmisten kanssa, jotta voidaan myös päästä eroon tästä vitsauksesta. Kiitos. Grazie. Eh, la parola all'onore... Kiitoksia. Seuraavaksi Lorva Lunacek, puolitoista minuuttia. Thank you, President. Kiitos, puhemies. Korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja ja kollegat, olen hyvin iloinen siitä, että meillä on yhteinen päätöslauselma. Toivottavasti saamme laajan enemmistön tämän päätöslauselman taakse äänestyksessä, koska kuten on sanottu, näitä äh, tätä 18 äh, kansainvälistä konferenssia valmisteltaessa, joka on Viinissä ja minun kotikaupungissani, niin äh, tätä käsitellään täällä ja nyt tämä on oikea paikka ja tämä on oikea lähestymistapa HIViin ja AIDSiin. Tämä on puuttunut aikaisemmin, koska me kaikki tiedämme ja niin kuin on sanottu kaikissa puheenvuoroissa, HIV eh, ja AIDS eh, ovat, eh, liittyvät siihen, että tartunnan saaneita kohdellaan ulkopuolisina. Eli he eivät ole mitään, he eivät ole osa tavallista yhteiskuntaa. Ja tämä on syy siihen, että meidän on keskityttävä Eh, keskity ennaltaehkäisyyn ja terveydenhuoltoon. Ja muistuttaisin kaikkia siitä, että jopa VTO Dohan julistuksessa vuonna 2001 TRIPSissä teki selväksi, että, että terveyden on oltava kaupallisten etujen etus, edellä, edellä. Tämä on erityisen tärkeää Afrikassa, jossa 60 prosenttia eh, tartunnan saaneista ovat naisia ja tyttöjä, jotka perinteisesti pääsevät harvemmin terveydenhuollon palveluiden piiriin. On kysymys paten, lääkkeiden patentoinnista ja, ja lääkkeiden saatavuudesta köyhissä maissa ja köyhillä alueilla. Tämä on tämä avain AIDSin ja HIVin vastaisessa taistelussa. Niin kuten on sanottu aikaisemminkin, naiset ja tytöt ovat saaneet enemmän tartuntoja kuin epidemian alussa silloin, kun se oli lähinnä äh, homomiesten asia. Mutta me ei ole sellainen tauti, joka lähinnä koskee homomiehiä enää. Ei enää. Se on enemmänkin naisten ja tyttöjen tauti ja myös miesten. Ja pyydänkin kaikkia ja todellakin vetoan niihin, jotka eivät ole allekirjoittaneet tätä julkilausumaa, että äänestäkää tämän päätösohjelman puolesta ja tehkää selväksi, että, että lisääntymisterveys on, koskee kaikkea ja tämä koskee erityisesti hivin ja AIDSin tartun, hivin ja AIDS tartunnan saaneita. Kiitoksia seuraavaksi. Herra Mikolajczyk, kaksi minuuttia. Ale smrtiacou chorobo a napriek pokroku v medicíne ešte stále... Kiitos. AIDS on ollut ja on tappava tauti ja lääketieteen kehityksestä huolimatta tilanne on se, että potilas ennen pitkää kuolee johonkin tautiin, kuten tuberkuloosiin, joka liittyy tähän HIV-tartuntaan. Useiden tutkimusten mukaan tartunta yleensä saadaan suojaamattomassa sukupuoliyhteydessä. Mutta olemme jo kuulleet, että erityisesti seksuaalisesti aktiiviset ihmiset, seksityöntekijät, seks, seksuaalisia palveluja tarjoavat henkilöt levittävät tätä tautia. Älkäämme nyt olko naiveja tai teeskennelkö, että kerran viikossa tehtävä lääki, lääkärin tarkastus ratkaisisi ongelman. Minä olen itse lääkäri ja tiedän, että jos joku tulee maanantaina lääkärin vastaanotolle ja tulee sitten viikon päästä uudelleen, voi sillä välin tartuttaa tautia, jos hän jo kantaa sitä. Kuten Cashman totesi, yksi haavoittuvainen ryhmä ovat seksityöntekijät, usein homoseksuaalit. Kuten tiedämme, tässä yhteistyössä se on melko suljettu yhteisö. Ja promiskuiteetti on yleistä ja siksi on vain ajan kysymys, milloin tähän on tartuttava. Retroviraalilääkkeet eivät ole riittävän tehokkaita nykyisellään. Seitsemässä tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelmassa EU tukee tätä lääkekehitystä, jotta pystyisimme auttamaan useampia ihmisiä ja parantamaan useampia ihmisiä. Kannata sitä, että Afrikkaa autetaan kaikissa mahdollisissa suhteissa, kaikilla mahdollisilla tavoilla. Siellä on miljoonia ihmisiä ja meillä on moraalinen velvollisuus auttaa etenkin Saharan eteläpuolisen Afrikan ihmisiä. Ja sitten puhujalistan ulkopuoliset puheenvuorot. Salvatore Ecolino, yksi minuutti. Sì, grazie Presidente. Non v'è dubbio che oggi più che... Kiitoksia puhemies. Ei voi olla epäilystäkään siitä, etteikö AIDS olisi edelleenkin uhka. Euroopassakin vuosittain kuulee tuhansia ihmisiä ja ongelma on vieläkin vahvemmin näkyvissä niin sanotussa kehitysmaissa. Meidän täytyy pelastaa ihmisiä, siihen me tarvitsemme enemmän ennaltaehkäisyä ja informaatiota, niin me tarvitsemme enemmän myös kuntoutusta, mutta yksinkertaisesti me tarvitsemme enemmän resurssointia. Meidän täytyy varmistaa, että nämä resurssit saadaan adekvaattiin käyttöön. Me tarvitsemme tukea perheille, sillä tämä AIDS, äh, sairast, AIDS, ongelma on myös koko perheen ongelma. Meidän täytyy toimia, koska että monet toi, toi, toiset erää tietyt toiminnot ovat terveellisempiä ja parempia. Meidän täytyy päästä parempiin tuloksiin, meidän täytyy huolehtia siitä, että tämä, nämä ongelmat saadaan ajan mittaan vähenemään. Kiitoksia. Kiitos ja sitten Wertman yksi minuutti. suuri osa uusista tartunnoista. Suuri osa uusista tartunnoista koskee etenkin nuoria ihmisiä, jotka aliarvioivat tartunnan riskin. He ovat niin nuoria, että 80-luvun tiedotuskampanjat eivät ole heitä tavoittaneet ja sitten tällainen materiaali taas ei kuulu peruskoulutuksen opetussuunnitelmiin. Äskettäisten tutkimusten mukaan kansalaiset kannattaisivat sitä, että EU nykyistä aktiivisemmin torjuisi HIVtä ja AIDSia. Uusia kampanjoja tarvitaan ehdottomasti, jotta saataisiin tavoitettua eri kohderyhmät riittävän hyvin ja voitaisiin välttää uudet tartunnat. Kiitos ja sitten edustaja Papa Nikolaou. Kiitos, Rova Mertman. Vaikka 33 miljoonaa ihmistä ovat nyt tämän viruksen kantajia maailmassa, niin on olemassa miljoonia ihmisiä, jotka eivät tiedä, eivät tunne niitä vaaroja, jotka voivat aiheutua AIDSista. Me emme saa nyt lopettaa toimintamme, vaan pitää antaa yhä enemmän tietoa, pitää myös vastustaa sosiaalista syrjäytymistä, joka johtaa siihen, että noin 30 prosenttia tartunnan saaneista Euroopassa eivät tiedä, että he pystyvät tartuttamaan muita. Tämä virus pitää ottaa maailmanlaajuiseksi terveysprioriteetiksi komission on toimittava yhä enemmän ja annettava tietoa erityisesti nuorille ja erityisesti on pyrittävä välttämään sosiaalista syrjäytymistä. Ja sitten annan puheenvuoron komission jäsenelle. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Aivan ensiksi haluaisin sanoa, että luotan siihen, että viiden konferenssin avulla pääsemme eteenpäin ja voimme antaa ihmisille yhä enemmän mahdollisuuksia eh, suojautua tartunnalta, joka on vältettävissä, että saadaan näitä eh, hoitoja käyttöön, niin kuin täällä on tänään sanottu. Voin vakuuttaa, että me emme jatkossakin yhä enemmän edistää näitä oikeuksia Euroopassa, mutta myös suhteessamme kolmansiin maihin, olivatpa ne lähellä rajamme tai muissa maan osissa. Valitettavasti minä olen lähi eli en pääse paikalle Viinin konferenssiin, mutta kollegani komissiosen Dali, joka on vastuussa eh, terveyspolitiikasta, edustaa komissiota ja puhuu myös konferenssin avaustilaisuudessa komission eri osa-alueet terveydestä tutkimukseen ovat läsnä ja haluaisin myös nyt kutsua kaikki ne edustajat, jotka ovat tuonne menossa tapaamaan komission edustajia tilaisuudessa, jossa kerrotaan meidän toimistamme tai tulemaan mukaan satelliittiistuntoihin, jotka komissio järjestää. Mutta lopuksi haluaisin nyt tehdä erään asian, minkä tekin olette täällä tehneet. Eli haluaisin kertoa nyt henkilökohtaisista kannastani, niin nythän oli tärkeä jalkapalloottelu Etelä-Afrikassa. Ja minä muutama vuosi sitten Johannesburgin ulkopuolella vietiin sinne ajelulle ja henkilökertoimille siitä, kuinka suuria ongelmia oli AIDSin kanssa. Tähän on moni asia, moni henkilö myös paneutunut, muun muassa Annie Lennox. Ja kuljettaja, joka minua kuljetti siellä, sanoi, valitse täältä joku kylä. Ja siellä oli paljon kyliä, minä valitsin jonkun niistä, jonka näimme. Ja sitten menimme tuonne kylään ja siellä kylässä ajoimme hautausmaalle ja kuljettaja kertoi, että Afrikassa perinteenä on, että hautakiveä ei laiteta ennen kuin vuoden kuluttua kuolemasta pystyyn. Eli kaikki pienet ristit, jotka täällä näkyvät, ovat niiden henkilön haudoille, jotka ovat viime vuoden aikana kuolleet. Ja kävin siellä ja siellä oli satoja tällaisia. Ja hän kertoi minulle, että nämä kaikki ovat AIDSin uhreja se, mitä minä näin, oli tragedia, joka oli täysin tarpeeton. Ja sen takia minä kunnioitan niitä edustajia, jotka tätä päätöslausumaa ovat ehdottaneet ja teen kaiken parhaani sen täytön panemiseksi. Kiitos korkea edustaja. Me lopetamme nyt tämän keskustelun. Ja seuraavana asiana on komission varapuheenjohtajan unionin ulkoasioiden turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma, joka koskee rypäliammuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen